Arvoisa puhemies, minä äänestin tätä tekstiä vastaan, koska tämä ei ole mikään reilu kompromissi, kun ajatellaan tekijöiden oikeuksia ja netin käyttäjien oikeuksia. toisenlaiset ratkaisut olisivat olleet parempia tämän tasapainon luomisessa, mutta erityisesti oikeuksien haltijat ja enemmistö täällä parlamentissa – ei ole arvioinut tätä suodatinten vaaraa riittävän, riittävän suureksi. Ja siksi mielestäni on tehty vakava virhe. Tekijät joutuvat huomaamaan, että direktiivi tarjoaa vähemmän suojaa kuin mitä on toivottu. Nyt oikeastaan edistetään taloudellisen voiman monopolisoimista ja monet nuoret, jotka haluavat yhteistä eurooppalaista arvoa, kärsivät tästä. Kiitos. Today was a good day when the European Parliament Tänään oli hyvä päivä. Euroopan parlamentissa puolustettiin luojia, tai, taiteilijoita, toimittajia ja muita, ja koko luovaa sektoria kaiken kaikkiaan, niin että he saisivat kunnon korvauksen omasta työstään. Teimme tämän niin, että var, varmistimme heidän tekijänoikeuksensa silloin, kun heidän töitään käytetään digitaalisilla alustoilla. Tämä on voitto yksilöille, jossa suuret teknologian jättit eivät enää voi kasata valtavia omaisuuksia ta- taiteilijoiden ja muiden selkänahasta, joiden luovuutta on jatkuvasti hyväksikäytetty. Tänään parlamentti ei nörtynyt näiden kampanjoiden edessä, kun dominoivassa asemassa pyrkivät säilyttämään oikeute- entiset oikeutensa. Meidän on edelleenkin jatkettava kunnollisen palkkauksen varmistamista työntekijöille. Uskon, että tämä periaate on tärkeää tässä parlamentissa myös luovalle sektorille. Omarji. Kiitoksia sitten edustaja Omarji. Monsieur le Président, merci. Pro... Hyvä puheenjohtaja, puhemies, kiitoksia. Eli meidän täytyy, me meidän täytyy suojella myös tällaisia pieniä äh, alustoja ja äh, kansalaisia kaikkialla Euroopassa, kun ihmiset ovat huolissaan internetin avoimuudesta. Samalla halutaan kuitenkin myös äh, sisällön tuottajia suojella. Emme halua, että direktiivi toisi tällaista sisältöjen suurta suodattamista emme halua tällaista kulttuurista sensuuria. Direktiivi on ikään kuin sen sisältö on mennyt ohi. Internetin sisältö ei ole viime, viime vuosisadalta. Meidän pitäisi luoda uusi internet, joka todella suojelisi sitä, että luovuutta suositaan. Señor Kelly sitten Helpoin asia tänään olisi ollut se, että olisi äänestänyt tyhjää. Ei olisi äänestänyt ollenkaan, niin kuin jotkut ovat tehneet. No, minä kuitenkin äänestän. Enää äänestin tätä tärkeää ehdotusta vastaan, koska se onkin ristiriitainen. Ymmärrän kyllä tässä huolena, että meidän täytyy varmistaa, että lainsäädäntö kehittyy teknisen kehityksen mukaan, jos haluamme varmistaa hyvin toimivat digitaaliset sisämarkkinat. Tuen tekijänoikeuksien oikeuksia esimerkiksi kulttuuritoimijoiden ja lehtimiesten osalta. Heille täytyy saada hyvää palkkaa, täytyy saada parempi tasapaino heidän oikeuksien ja digitaalisten toimijoiden välillä. Ne, jotka äh, tuottavat arvoa, heidän pitää saada myöskin siitä oma osansa sen sijaan, että suuret teknologiayritykset vievät kaiken omiin taskuinsa. Digitaaliset sisämarkkinat ei ole ainoastaan talouden foorumi, vaan myöskin kulttuurinen sellainen ja tuen toimenpiteitä, joiden avulla pyritään tukemaan näitä kulttuuri toimia. Kenenkään näyttelijän tai lehtimiehen ei pitäisi äh, tulla hyväksikäytetyksi ja pitäisi saada kunnollista palkkaa. Ja tämä kyllä paranee tämän direktiivin kautta sitten, kun se pannaan jäsenvaltioiden tasolla. Kiitos. Edustaja vážený pán predsedajúci po troch rokoch práce a hľadania optimálneho nastavenia ochrany autorských práv v digitálnej ére musíme skonštatovať že autori tejto Kiitoksia. Nyt täytyy kiinnittää huomiota siihen, että direktiivin eh, tekijät ovat tässä epäonnistuneet tästä syystä. Minä vastustin tätä. Olen surullinen siitä, että minä, emme, emme kuulleet eh, kansalaisia, eh, kun ajatellaan tässä tekoälyä ja teknis, teknisiä toimia ovat erittäin suuri haaste demokratioille. Ne tarjoavat autokraateille uusia tapoja levittää propagandaa ja alkuperäiset teknisesti generoidut teokset tässä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

ja tässä nyt ei käytetä ainoastaan ruoskaa Varsovassa, vaan myöskin Brysselissä. Ja nyt sitten meitä ruoskitaan kahdella ruoskalla kerran Varsovasta ja kerran Brysselistä. Me menetämme tässä vapautamme. No miksi? Miksi me teemme tämän, kun meillä on kriisi? Sil- äh, onko meillä riittävästi kirjailijoita, eikö meillä ole kulttuurin pääsyä. Ei, tilanne on paras mahdollinen. Meillä on hyvin paljon luovia töitä äh, teoksia. Tämä on ainoastaan tekosyy sille, että pyritään tässä valvomaan viimeistä vapauden linnaketta byrokraateille ja kaikkia näitä hierarkioita ajatellen täällä vapaasti itseään sääntelevä internet on on osoitus siitä, että voidaan toimia myös ilman näitä tyhmiä sääntelyjä pane předsedo možná že nejjednodušší způsob jak reagovat na dnešní hlasování by bylo tu dnes nebýt ale. ehkä yksinkertaisin tapa eh, vastata tähän äänestykseen olisi ollut äänestää tyhjää tai olla osallistumatta kokoukseen, mutta se olisi ollut liian yksinkertaista, sillä kun eh, tekijän oike- ne, joilla on tekijän oikeus, niin niillä pitää olla oikeus siihen, mitä on luonut. Ja sitten taas käyttäjillä toisaalta on oikeus olla se, käyttää sisältöä sellaisissa olosuhteissa, että he voivat saada esimerkiksi lisenssit. Eli nämä kaksi asiaa pitäisi saada tasapainotettua. Ja me emme pystyneet äänestämään muutoksista tarkistuksista tänään. Tämä koskee artiklaa 13. Artikla 11 on kyllä tasapainossa, mutta artikla 13 muuttui sillä tavalla, että se on nyt vähän tällainen seka, sekalainen. Eli tämän asian haluaisimme saada korjattua. Mutta menettelyt eh, tavallisista syistä ja eh, äänestysmenettelystä johtuen emme onnistuneet tässä, siksi äänestin tyhjää. Kiitoksia Mami King. Haluaisin eh, ilmaista tyytyväisyyteni. Olemme nyt estäneet sensuurin internetissä. Kutsutaan tässä nyt kissaa kissaksi. En tiedä miksi ihmiset osoittavat suosiota Vossille silloin, kun direktiivi hyväksyttiin tässä versiossaan. Minä kannatin, kannatin Regnerin ehdotusta avata teksti tarkistuksille ja äänestin ensimmäistä käsittelyssä vastaan, mutta voin todella onnitella teitä. Olemme nyt menessä Neuvostoliiton ja Pohjois-Korean syyntään. Tekijät eivät saa mitään, koska suuret firmat keräävät kaikki voitot. Latvian televisiossa oli lähetys, jonka nimi oli Ilman sensuuria. Tämän myötä meille tulee sensuuria ja Itä-Euroopassa ymmärrämme erittäin hyvin, mitä se tarkoittaa. Emme tiedä, kuinka tämä voidaan kestää. Sensuuri on takaisin. Kiitoksia. Sitten päätöslauselma, joka koskee afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeuksia. Edustaja Kienge, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia puhemies. Ensimmäistä kertaa Eurooppa tunnustaa tämän tyyppisen inhottavan rasismin muodon, joka kohdistuu afrikkataustaisiin ihmisiin. Valitettavasti se on yhä laajemmalle levinnyttä Euroopassa. Tämä päätöslauselma on ensimmäinen askel kohti osallistavampaa monikulttuurisuutta kulttuurista, yhdenvertaista ja kunnioittavaa yhteiskuntaa, jossa ei ole enää sijaa rasismiin perustuvalle vihalle. Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitoksia. Seuraava mietintö on Kofold Niedermayerin mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta. Puheenvuoron saa edustaja Makovei. Spălarea de bani ne costă 110 miliarde Kiitoksia. Rahanpesu maksaa 110 miljardia euroa joka vuosi. Tämä on yksi prosentti Euroopan BKT alasta 75 prosenttia rahanpesutapauksista ovat rajaa, rajat ylittäviä luonteeltaan maailmanlaajuisesti. Kustannukset tekevät noin 1,5 miljoonaa euroa. Meillä oli nyt viides äh, rahanpesuvastainen direktiivi, joka hyväksyttiin viime vuonna. Meillä on hyvä oikeudellinen kehu, kehys nyt torjua tätä ilmiötä. 2020 on täytäntöönpano vuosi, mutta nyt me emme ole vielä toimenpaneet edes neljättä rahanpesuvastaista direktiiviä ja komissio on tässä esittänyt äh, sopimusrikkomusmenettelyä, koska toimenpano ei tapahtunut ja myöskin rikkomuksia tapahtui tätä direktiiviä vastaan. Romanian täytyy tässä toimia nopeasti niin, että mahdollisimman pian ja laajasti eurooppalaiset direktiivit toimeenpannaan ja niitä sovelletaan, koska muuten me emme voi olla Euroopan unioni. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että kaikki normit to- toimeenpannaan oikealla tavalla ja tehokkaasti. Kiitos. Voi olla laillista, mutta ei ole, voi olla oikein, että ne, jotka ovat todella rikkaita, eivät joudu maksamaan omaa osuuttaan. Ää, e, eli jos, jos esimerkiksi rahat kuuluvat esimerkiksi poliisiasemille, kouluihin, terveydenhuoltoon, ää, ja ihmiset maksavat työstä veroa päivittäin, sen takia ei voi olla niin, että kaikki eivät maksa. Ja sen takia sellaiset instituutiot kuin EU niin pitää toimia asiassa. Ja meidän täytyy katsoa, että sääntöjä noudatetaan riippumatta siitä, mitä Brexitissä tapahtuu. Mekin haluamme olla mukana tässä asiassa, kun er-, edistetään verotukseen liittyviä kysymyksiä. Señor Mann. Kiitoksia sitten edustaja Manna. Kiitos puhemies. Viiden vuoden ajan minä olen takse 1, 2 ja 3 erityisvaliokunnassa ollut mukana. Olen pyrkinyt torjumaan veronkiertoa ja verojen välttöä, mutta myöskin Panama Papers tutkintavaliokunnassa olin mukana. Osallistuin lukuisiin kuulemistilaisuuksiin, missä kuultiin pankki, äh, virkailijoita, ministereitä ja niin poispäin. Kun ajatellaan tehokkaasti tutkivia journalisteja, ja heidän tekemänsä työtä, niin se on kyllä tässä toiminut. Ja Daphne Galizia 2017, joka murhattiin, on tässä mukana. Tässä tehtiin yli 200 tarkistusta rahaan. Pesua täytyy vaikeuttaa, täytyy kuivattaa vero sarkeet ja täytyy intensifioida talousrikollisuuden torjunta. Meillä on maakohtaista raportointia. Euroopan parlamentin täytyy jatkaa tätä työtä ja jäsenvaltioiden täytyy vihdoin viimein tehdä parempaa yhteistyötä ja olla yksimieli, yksimielisyys verotuskysymyksessä täytyy päättää, koska EU täytyy tässä olla mm, toimivana osapuolena. Kiitoksia sitten edustaja Zrodjevski. Mana wcześniej to bym już nie zabierał głos. Kiitos. Jos olisin kuullut aikaisemmin tämän, mitä edustaja Mann sanoi, minun ei pitäisi puhua ollenkaan, sillä voin allekirjoittaa saman, mitä edustaja Mann sanoi. Minä haluan tässä kuitenkin todeta sen, että työt kestivät ainoastaan vuoden, mutta alusta lähtien siis parlamentaarisen työmme alusta lähtien me olemme pyrkineet myös työstämään näitä säädöksiä. Meille kuitenkin asetettiin kapuloita rattaisiin. Olen iloinen, että silti olemme työstäneet lukuisia kompromisseja ja loppujen lopuksi tämä mietintö on sellainen, että sen voi hyväksyä. Voidaan sanoa, että mietintö kyllä tässä saa edistystä aikaiseksi, mutta tämä kesti melko pitkään. Tällaisten töiden nopeus ratkaisee sen, että voimme olla tehokkaita. Kiitos panie przewodniczący! chciałbym z wielkim zadowoleniem e, przywitać. E, minä tässä olen erittäin tyytyväinen siihen että tämä mietintö hyväksyttiin. parlamentti hyväksyi tämän mietinnön ja olen kovin iloinen että voitimme laajaa tukea koko puolueen osalta. Minä olin myöskin takse kolmosessa äh, ja tein hyvin tiivistä yhteistyötä esittelijöiden kanssa äh, saavuttaaksemme tuon kompromissin, joka poliittisten puolueiden laaja enemmistö voi tukea. Se sisältää suosituksia myöskin Euroopan komissiolle ja jäsenvaltioille. Se on tietyn prosessin kruunaus, äh, johon Euroopan parlamentti on pyrkinyt alusta lähtien rahanpesun ja verojen välttelyn torjunta on yksi tärkeimmistä prioriteeteistamme ja tämä mietintö on yksi niistä, jota eurooppalaiset odottavat. Panie przewodniczący, przestępstwa finansowe i podatkowe nie tylko budżet Unii Europejskiej. Kiitos. Tällainen rikollisuus ei ole haitallista ainoastaan Euroopan unionille, vaan myöskin yksittäisille jäsenvaltioille, jotka harrastavat, harjo, harjoittavat tätä ja verojen välttely ja ALV-rikokset no, tekevät kovasti vahinkoa. Veroviranomaiset eivät tee tehokasta yhteistyötä ja tietojen vaihto ei myöskään toimi siten, kun sen tulisi toimia. Tämä on tärkeä ongelma. Tämän lisäksi tilanne on sellainen, että tietyt hallitukset eivät välttämättä kovinkaan tehokkaasti torju tai halua torjua verokiertoa. PK-yritykset eivät voi käyttää kalliita veroneuvojia. Tästä syystä meidän ei pitäisi hyväksyä tämänhetkisiä määräyksiä. Tämä ei ole hyvä jäsenvaltioiden politiikkaa eikä Euroopan taloutta silmällä pitäen. Mielestäni olisikin hyvä, jos meillä olisi eurooppalainen kehys, jos me haluamme torjua veronkiertoa ja talousrikollisuutta – tämän päivässä äänestyksen minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Kiitos. Señora López Bermejo. Kiitoksia sitten López Bermejo. Olkaa hyvä. Gracias. Kiitoksia puhemies. Veronkierto ja välttely on asia, joka kaivaa pohjaa taloudeltamme. Siihen menee varoja, jotka voitaisiin kohdentaa enemmistön hyvinvointiin ja se rapauttaa yleisön uskoa instituutioihin. Sen näkymä, että verovelvoitteet eivät ole samanlaisia kaikille, on lisännyt turhautumista, närkästymistä yhteiskunnassa. Me ei voida peittää sitä, että vero velvoitteet kohdistuvat aina keskiluokkaan sitä sen alle verouudistukset ovat myös, verotilanne on myös heikentänyt julkisten laitosten imagoa sillä tekosyllä, että että, kor, että, kor, että, että verotuksella jotenkin voidaan hyvännätä, että on jouduttu mekanismeihin, jotka ovat kyhdyttäneet eh, jäsenvaltioiden ja vaikuttaneet sosiaalipolitiikkaan. Tuin tätä mietintöä, koska TAX 3 valiokunta on tehnyt erittäin hyvää työtä ja on osoittanut missä määrin suuret yritykset hyödyntävät verotekniikkaa, joka on yhä aggressiivisempaa ja näin pyrkivät välttämään verovelvoitteensa. Veroparatiisijärjestelmä on suuri musta aukko, jonka kautta voidaan välttää verovelvoitteita niiden kohdalla, joilla eniten varoja on ja suurten yritysten kohdalla. Totosimme myös, että verojärjestelmien moninaisuus Euroopassa luo veroalan kilpailua maiden välillä, jota suuret yritykset hyödyntävät ainoana tarkoituksena maksaa yhä vähemmän veroja. Tässä kilpailulogiikassa mitään ei voiteta, vaan kaikki häviämme. Ennen tai myöhemmin joku saattaa ottaa käyttöön alhaisempia veroja ja tarjota parempia veroetuja. Kilpailu alaspäin eh, on valtavan enemmistön eh, vahingoksi. Nyt tarvitaan eh, toteuttamista koskien näitä toimia, joita tässä ehdotetaan, jos todellakin halutaan palauttaa yhteiskuntien luottamus instituutioihin ja vähentää sosiaalista ja yhteiskunnallista raivoa, on taattava eh, vähimmäistaso, että voidaan, että yhteiskunta voi, voi luottaa instituutioihin. Verotus on erityisen arkaluontoinen tärkeä asia tässä mielessä. Kiitoksia. Kiitoksia. Keskeytämme nyt istunnon kello 15 asti. Kiitoksia.